teitä, hyvä esittelijä Fotika, tästä mietinnöstä ja myönteisestä mielipiteestä ja tästä myönteisestä mielipiteestä, joka on annettu Euroopan unionin ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevalle yhteistyösopimukselle. Vuosikymmenen sodan jälkeen Afganistan on nyt tienristeyksessä. Viime vuosi oli kaikista tappavin vuosi siviileille – sodan alusta lähtien 2001, mutta tämä vuosi voisi kuitenkin olla rauhan vuosi. EU on tehnyt yhä läheisempää yhteistyötä Afganistanin hallituksen kanssa, jotta se pystyy tukemaan Afganistania tänä herkkänä hetkenä. Tämä on tavoite, jonka olemme asettaneet sekä vuoden 2017 Afganistan strategiassamme että myös viimeisimmässä neuvoston päätelmässä. Tämä sopimus on ensimmäinen lainsäädäntöpuite, joka määrittelee Afganistanin yhteistyön EU-yhteistyön. Tämä sopimus, sitä sovelletaan nyt väliaikaisesti ja olemme jo päässeet rakenteellisessa yhteistyössä ja vuoropuhelussa jo lupaavan alkuun. Kaksi kahdenvälistä tapaamista on järjestetty vuonna 2018. Me keskustelimme monista keskeisistä kysymyksistä, joista olemme sopineet afganilaisten ystäviemme kanssa. Näihin kuuluu ihmisoikeudet, sukupuolikysymykset, hyvä hallinto, kehitysyhteistyö, kauppa, alueellinen yhteistyö ja maahanmuutto. Kaikissa näissä kysymyksissä Afganistan haluaa päästä eteenpäin kansalaistensa hyväksi ja me eurooppalaisina olemme tarjonneet apua ja tukea. Me olemme kiinnittäneet erityistä huomiota Afganistanin tilante- tilanteeseen ja afganilaisten pakolaistilanteeseen tilanteeseen EUn alueella. Euroopan unioni on edelleen sitoutunut löytämään kattavan ja kestävän alueellisen ratkaisun me tuemme turvallista arvo- ja arvokasta afganilaisten palauttamista ja me edelleen toteutamme EUn alueellisia ohjelmia, jotka koskevat siis maahanmuuttoa ja pako, pakkosiirtoja. Mä haluaisin hieman kertoa lisää nykykehityksistä rauhan osalta. Tilanne paikan päällä on edelleen huolestuttava. Viattomia afganistalaisia naisia, miehiä ja lapsi kärsii edelleen, kärsii edelleen tästä konfliktista, mutta meillä on myös syitä toivoa, että tämä vuosi viimein toisi toivoa tälle maalle. Presidentti Ghanin rauhan tarjous talibaneille noin vuosi sitten on luonut ennennäkemättömän mahdollisuuden rauhalle. Ja viime vuoden syyskuusta lähtien USA ja talibanit ovat neuvotelleet kansainvälisestä joukkojen vetäytymisestä. Me kaikki tiedämme, että kestävä rauha vie aikansa, eikä nopea sopimus välttämättä ole kestävä sopimus tästä syystä. EU aikoo tukea Afganistania rauhansopimuksen rauhansopimusta ennen ja sen aikana ja sen jälkeenkin, jotta rauha on kestävä. Viime vuonna YK on isännöimässä Afganistania koskevassa ministerikokouksessa korkeaedustaja Mogherini teki viisikohtaisen tarjouksen Afganistanille siitä, miten EU voisi tukea rauhansopimusta. Ensinnäkin me voimme auttaa tekemään rauhan prosessista osallistavamman toiseksi. Me voimme tarjota tukea uudistuksiin mukaan lukien turvallisuusalalla. Kolmanneksi me voimme auttaa aikaisempien taistelijoiden reintegraatiossa. Neljänneksi me voimme taata mahdollisen rauhansopimuksen viidenneksi me voimme edistää alueellista rauhaa ja yhteyksiä. Tästä lähtien olemme tehneet tiivistä yhteistyötä afganilaisten kumppaneiden kanssa. Me olemme aloittaneet kohdennetun rauhanmekanismin, jolla voidaan parantaa valmiuksia käydä osallistavia neuvotteluita. Kuten korkea edustaja sanoi Genevessä, afganilaiset haluaisivat nyt katsoa eteenpäin, eivätkä palata menneisyyteen. Tulevina kuukausina me teemme kansainvälisen yhteisön, kanssa yhteistyötä, jotta voimme taata hyvän vaaliprosessin Afganistanin tämänvuotuisissa presidentinvaaleissa. Kuten mietinnössänne mainitsitte, EU on kohdentanut paljon varoja kehitysapuun Afganistanin vuoden, vuonna 2016 lokakuussa pidettiin Brysselissä konferenssi ja EU on luvannut 5 miljardia euroa. Tätä apua ollaan juuri nyt operanet, o, o, laittamassa päätäntöön. Tässä keskitytään ennen kaikkea valtion rakentamiseen ja rauhaan ja Afganistanin, Afganistanin tukemiseen sen alueellisessa kontekstissa. Me olemme tarkastelleet, miten voimme olemassa olevat kehitysohjelmat tähän skenaarioon sopeuttaa. Tähän kuuluisi myös konfliktin jälkeiset uudistukset, sosiaalinen kohesio yhteisötasolla ja alueelliset yhteydet ja kauppa. Afganistanilla on ainutlaatuinen mahdollisuus nyt saada rauha aikaiseksi. Me eurooppalaiset teemme kaikkemme, jotta voimme auttaa Afganistania saamaan tästä mahdollisuudesta aikaiseksi todellinen kestävä rauha. Kiitos komission jäsen. Seuraavaksi TV-valiokunnan puolesta Frank Emil, joka ei ole paikalla, mutta sen sijaan Lange on paikalla, joka puhuu Intavaliokunnan puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos paljon, arvoisa puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Vähän absurdi tilanne täällä tänään meidän pitäisi hyväksyä sopimus, joka on ollut voimassa jo noin vuoden, ja neuvotteluprosessissa ei ollut minkäänlaista avoimuutta. Oikeastaan, jos ei olisi kyse Afganistanista, sanoisin, että näin ei Euroopan parlamenttia voi kohdella. Siksi kääntyisin sekä neuvoston että komission puoleen vielä ja sanoisin selkeästi, että ei voida hyväksyä sitä, että sopimusta täytäntöön pannaan väliaikaisesti ilman, että tämä demokraattisesti valittu parlamentti on sanonut sanansa. Tämä ei vastaa minkäänlaista demokraattista ajattelua. Meillä on oltava selkeät säännöt siitä, että mitään sopimusta ei täytäntöön panna ennen kuin parlamentti on hyväksyntänsä antanut. Tätä vaatisin yleiseksi periaatteeksi neuvostolle ja komissiolle. Me olemme demokraattisesti valittua kansanedustajia edustajia Meillä on oikeus tulla kuulluksi. Meille pitää kertoa asioista avoimesti, jotta voimme demokraattisessa parlamentissa tehdä päätöksemme. Kiitos. Ja sitten edustaja Zdrojewski kansanpuolueen puolesta. Zgadzam się z moim przedmówcą. Wcale nie jest tak, że potrzebna jest zgoda Parlamentu Europejskiego. Kiitos, puhemies. Tässä ei tarvita sinällään parlamentin hyväksyntä yhteistyölle, mutta olemme ratkaisevassa vaiheessa kuitenkin. Ja siksi tässä tärkeässä vaiheessa on hyvä, että AFET-valiokunta on myös hyväksyttynyt suositukset. Eli nyt alkaa ensimmäistä kertaa virallinen yhteistyö Afganistan ja EUn välillä. Me tiedämme, että otamme huomioon kattavasti poliittiset näkökohdat, alueelliset näkökohdat, myös kysymykset, jotka liittyvät turvallisuuteen ja rauhan rakentamiseen Afganistanissa, mutta siinä puhutaan myös valtion julistamisesta, koska valtio vastaa rakenteilla puhemus ihmisoikeuksista, joita usein Afganistanissa rikotaan. Puhutaan myös taloudesta, kaupan kehittämisestä. Tämä liittyy myös tärkeä näkökohta, joka liittyy maahanmuuttovirtoihin. Täytyy muistaa, että Afgaaneja tulee paljon muun muassa Iraninkin kautta. Pakolaisvirrat ovat vain jatkuneet ja on hyvä, että mietinnön lopussa puhutaan yhteistyötä rajakysymyksissä. Kiitoksia sitten SD-ryhmän puolesta edustaja Frunzulika. Bardzo dziękuję, panie prezydent. Ladies and gentlemen, dear colleagues, the cooperation agreement... Hyvät kollegat, Kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus täydentää EUn lupauksen Afganistanille vuosina 2014-2024. Se on perusta yhteistyölle, jatkuvalle yhteistyölle. Mietinnön kautta olemme kuitenkin yrittäneet myös varoittaa, että vaikka Afganistanissa on tapahtunut kehitystä, maalla on edelleen valtavia haasteita jotta voimme edistysaskeleet myös turvata. Haluaisin myös rakentavampaa vuoropuhelua ihmisoikeuksista, ennen kaikkea naisten ja lasten sekä etnisten ja uskonnollisen vähemmistöjen oikeuksista. Nämä ovat keskeinen osa tätä sopimusta. Sopimuksella yritetään kehittää EUn ja, Afga- kehittää EUn ja Afganistanin suhteita esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen kohdalla terrorismin torjunnassa rauhan edistämisessä, terrorismin, terrorismin rahoituksen torjunnassa, osallistavan talouskasvun edistämisessä ja myös ilmastonmuutoksen torjumisessa. Hyvät naiset ja herrat, Afganistan ei saa osallistua naapurimaiden konflikteihin. Kyllä Afganistanin pitäisi toimia rakentavalla tavalla. Kiitos huom myös puheajat. Edustaja Otsevitsius Alleryhmä puolestaan. Kiitos puhemies komission ja sen kollegat. Ensin haluaisin Anna Fatikaa kiittää. Hän on tehnyt loistavaa työtä tässä mietinnössä, joka on esitetty meille keskustelun kohteeksi. Uusi kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus siitä yhteistyön Afganistanin kanssa uudelle tasolle. Vastavuoroisesti on hyötyä tästä yhteistyöstä. Afganistan on varmasti edennyt hienosti monilla aloilla, jotka anna mainitsi aivan oikein aikaisemmin, mutta turvallisuus, korruptio, ihmisoikeuskysymykset ja muut ongelmat ovat edelleen olemassa ja ne uhkaavat nykysaavutuksia. Afganistan on nyt historiallisen ratkaisevassa kohdassa. Nyt on huolehdittava siitä, ettei saa tuhlata tähän mennessä tehtyjä ponnisteluita. Sillä saattaisi olla kielteisiä vaikutuksia. Jos halutaan jotain muuta, niin pitää konsultoida kaikkia liittolaisia. Euroopan unioni on sitoutunut pitkän aikavälin kumppanuuteen Afganistanin kanssa. Siksi Geneven konferenssin jälkeen marraskuussa 2018 Euroopan unioni on luvannut rahoituspakettia 474 miljoonaa, jolla tuetaan valtion rakentamista julkisen alan uudistuksia, terveyttä, oikeutta ihan vaaleen järjestämistä, samoin kuin siirtolaisuuteen liittyvien ongelmien ratkomiseen Afganistanista. Toivon, että tämä sopimus, jossa on alueellinen lähestymistapa, jossa otetaan huomioon naapuruussuhteet, globaalit vallat. Toivon, että voimme näin olla auttamassa kohti parempaa tulevaisuutta tässä maassa. Rauha on vakauden ennaltaehto. Rauhan sopimus sotivien osapuolten kesken Afganistanissa on kaikkein tärkein asia. Toivon, että Katarin neuvotteluprosessi saa mukaan todella Afganistanin johtajat. Va- on otettava huomioon demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltion periaatteet. Afganistanin kansalaiset ansaitsevat tämän. Kiitos puhemies. Kiitos vielä kerran pyydän, että pidätte kiinni puheenajoista. Seuraavaksi GUE-ryhmän puolesta edustaja Löysing. Puolitoista minuuttia. On hyvä, että Tavoitteena sopimuksessa Afganistanin kanssa on torjua köyhyyttä, saada aikaiseksi YK kestävän kehityksen tavoitteet ja edistää sukupuolten tasa-arvoa, mutta meillä on kyllä kokemusta strategista meillä on kokemus tällaista uusliberalistisesta uudistuksesta. Näistä puhutaan tänäänkin. Jo vuonna 2003 länsi kansainvälisen valuuttarahaston avulla aloitti uusliberaalin markkinaradikaalin talousuudistuksen Afganistanissa. Vuosien kokemus kuitenkin osoittaa, että tällainen rauhanprosessi ei paranna kansalaisten tilannetta eikä myöskään vakauta maata. Nykytilanne Afganistanissa on katastrofi. Pelkäänpä kuitenkin, että sopimus jolla yritetään edistää ulkomaisia suoria investointeja ja parantaa yksityisen sektorin osallistumista. Nämä kaikki eivät edistä sitä, että maa pääsee takaisin jaloilleen, vaan lisäävät ongelmia. Sopimuksessa on myös jo etukäteen, ja tässä korostan tätä jo etukäteen päätetty palauttamissopimus, sen nimi on yhteinen tie eteenpäin, joka on melko kyyninen. Tämä kamala palauttamis, no, pala, palauttamisoperaatiot on lopetettava. Sitten Gomes minuutti. No, no- Kiitos puhemies. Viimeisten vuosien aikana on monenlaisia hankkeita käynnistetty muun muassa Sepol, jotta muutkin pääsevät äänelle kuin vain talibanit, varsinkin etniset vähemmistöt. Me olemme kokeneet verisesti sen, mitä Afganista voi tapahtua, mutta nyt tarvitaan rauhaa ja osallistamista. Tästä eroon sotaherroista, mutta me tarvitsemme sopimuksen myös Talibanien kanssa. Mutta Trump-hallinnon toimet ovat huolestuttavia, kun siellä halutaan joukot vetää paljon nopeasti. He eivät halua kansalaisyhteiskuntaa, naisia eikä muitakaan osalliseksi prosessiin. Vaikka nyt on jo jotain saavutettu, nyt nekin saavutukset ovat uhan alla. Se voi merkitä, että useimmat afgaaneista, varsinkin naiset ja lapset, joutuvat raakojen tekojen kohteeksi. Tässä petetään afgaanit. Katsotaanpa vain kuinka paljon Taliban iskuja on jälleen siviiliä kohtaan iske syntynyt. Ja Euroopan unioni viis veisaa. Tämä neuvoteltupaperi oikeastaan on senkin arvoinen, millä se on kirjoitettu. Jotain asialla on tehtävä. Nyt ollaan palamassa keskiaikaan ja kaikki ponnistelut humanitaarisen avun antamisesti ja liittolaisten uhreet, niin nämäkin on huomiota. Kiitoksia. Edustaja Gill. Komission jäsen. Huomaan, että tällainen sopimus on Afganistanin ja EUn välillä. On totta, että olisi ollut parempi, jos parlamentti olisi kuullut neuvotteluista aikaisemmin. Erityisesti ajatellen kauppa- ja investointiosioita. Kuitenkin ottaen huomioon se, että Washington ei enää aja sotilaallista puolta. On syntynyt tilaa diplomatialle. Ja EUn on Afganistanin konfliktista tuettava rauhanomaista ratkaisua, mutta minulla on kysymyksiä. Yhdysvaltain ja Talebanin neuvottelijat ovat Katarissa saaneet luonnoksen aikaiseksi, mutta ei ole kerrottu sitä, onko siellä taattu Afganin naisten tai vähemmistöjen oikeuksia. Ottaen huomioon, miten Euroopan unioni haluaa tukea naisten osallistumista julkiseen elämään, miten voidaan huolehtia siitä, että tämä työ ei mene nyt hukkaan – kun Talebanilla on uudelleen poliittinen rooli. Toiseksi ei ole alueellisesti sovittuja puitteita, jotka vastaisivat Dohan neuvotteluita. Yhdysvaltain tai Afganistanin hallinnot eivät voi tätä johtaa. Miten voidaan ajatella naapureita, Pakistania, Kiinaa, Intalia, Intiaa, Irania? Miten voidaan toimia vakaissa oloissa ja miten voidaan huolehtia siitä, että Afganistanin hallitus on tässä aktiivisena osapuolena rauhanprosessissa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi herra Ward keskustelussa ilman puheenluottelua. Olkaa hyvä, edustaja Ward. EU-jäsenvaltiot e edelleen pitävät Afganistania turvallisena alkuperämaana. Tämän ansiosta ne voivat palauttaa ihmisiä sinne, jotka ovat tulleet vaarallisia reittejä pitkin EU:hun pyytämään turvapaikkaa. Turvallisuustilanne paikan päällä on huonontunut Taliban nyt hallitsee suurta osaa maasta ja on hyvin vastuutonta jäsenvaltiollemme lähettää näitä ihmisiä takaisin maahan, jossa he, he joutuvat kohtaamaan vainoa ennen kaikkea niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat joutuneet vainon kohteeksi sen takia, että ovat tehneet yhteistyötä länsimaisten tahojen kanssa. Ennen kaikkea herkässä tilanteessa ovat naiset ja nuoret. Kollegani Anna Gomez mainitsi äh, tai äh, aloitti, teki tärkeän aloitteen viime viikolla. Afganistanilaiset naiset ovat nyt tehneet aloitteen heidän puolestaan, jotka ei ole näihin rauhanneuvotteluihin otettu mukaan. On tärkeää ottaa huomioon naisten ääni ja suojella naisen, naisten oikeuksia tässä maassa. Kiitoksia edustaja Lalonde. Monsieur le commissaire, chers collègues. Komission jäsen, hyvät kollegat. Sopimus on juuri saatu Yhdysvaltain ja Talibanin kesken Dohassa muutama tunti sitten. Talibanit ovat kuitenkin iskeneet tappaen 50 sotilasta ja 40 vangeiksi ja, ja myöhemmin vielä 40 tapettiin itä, läns, eteläosissa ja nämä vain lisääntyvät. Talibanit eivät ole Afganin kanssa halunneet neuvotella, vaikka sitä on toivottu pitkän, ja näin iskut ovat vain lisääntyneet hallitusta vastaan. Ja se hallitsee enää vain 50 prosenttia maasta. Ja, ja nyt tarvitsee saada Talibanit politiikan mukaan vastaama vastuuta. Tämä olisi kuitenkin merkittävä takapakki, jos ajatellaan perusvapauksia ja oikeuksia afgaanien ja varsinkin naisten kohdalla koko Afrikan yhteiskunta on huolestunut, kun se näkee, että jälleen tulee uusi emiraatti, Talibanin valta, kuten oli aiemmin 90-luvulla Euroopan unioni ei voi uskovuutensa nimissä sallia tätä, että se vielä toteutuu, kun 20 vuotta sinne on investoitu komission jäsen. Emme voi sallia, että afgaanit jäävät Talibanin käsiin edes rauhan nimissä. Kiitos. Ja sitten Telitska seuraavaksi. Thank you. So we're discussing Afghanistan. Kiitos. Me puhumme nyt Afganistanista, joka on historiallisesti mahdoton hallita valtiona. EU, sillä on tietysti hyvät aikomukset, miljardeja euroja käytetään valtion rakentamiseen ja sosiaalisiin ohjelmiin, mutta tässä puhutaan siis valtion rakentamisesta, yritetään saada aikaiseksi demokratia, niin no Venäjä, Yhdysvallat ja britti-imperiumi ovat kaikki epäonnistuneet tässä asiassa Afganistanissa, joten mm, en usko, että mikään on toisin. Myöskään nyt, jos EU täm, tällaisen soft powerin kautta yrittää saada asiat järjestykseen siellä, ehkä parasta olisi, että avataan rajat kaupalle täysin, annetaan näin Afganistanin talouden kasvaa, silloin ihmiset siellä voivat saada paremman koulutuksen ja talouskasvu, joka tulee vapaan kaupan kautta, auttaa sitten kaikessa. Kaikki muu on kuitenkin tuomittu epäonnistumaan. Kiitos. Sitten viimeisenä edustaja Castaldo. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, Afganistan on aina lähellä sydäntämme, myös kansalaisten sydäntä. Emme voi jättää, kun ajatellaan jäsenvaltiot, jotka ovat olleet liittolaisina. Siellä on moni myös henkensä menettänyt ja uhrannut, ja siksi on hyvä muistaa heitäkin. Mielestäni Afganistanin ja unionin välillä tarvitaan kestävä sopimus poliittisen vuoropuhelun sallimiseksi, että voidaan saada aikaan vakautta maassa ilman, että unohtetaan kuitenkaan sitä, että tarvitaan kansalaisoikeudet, oikeusvaltio keskiöön, myös kestävä kehitys ja korruption torjunta. Kun ajatellaan merkittäviä muutoksia, niin Afganistanin vakaus on kaikille voitto. Siellä ilman EUn mukanaolo ei mikään onnistu. Se ei ole riittävä ja kaikki olisi paljon vaikeampaa. Paitsi tarvitaan vakautta, tämän sopimuksen myötä tarvitaan myös varojen tarkkaa valvomista niin että näitä käytetään todellakin afgaaniväestön hyväksi. Tämä on kivinen tie, mutta sille on mentävä ja avattava ovet myös tulevaisuudelle ja toiveelle. Kiitos. Ja keskustelun päätteeksi komission nimissä komission jäsen Nimitska, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet. Haluaisin kiittää tästä hyödyllisestä keskustelusta. Vedän sen johtopäätöksen, että meidän pitäisi jatkaa yhteistyösopimuksen täytäntöön panoa ja tukea EUn puolelta Afganistania edelleen. Tämä on erityisen tärkeää tällä hetkellä. Lisäsitoumukset koko kansainväliseltä yhteisöltä ovat nyt todella tarpeen. Me kerromme Euroopan parlamentille käynnissä olevasta työstä ja vuoropuhelusta. Kiitos. Kiitos. Ja vielä esittelijä Orva Fottinga yhteenvedon nimissä. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. CADP on ensimmäinen oikeudellinen kehys, kehys yhteistyölle EUn ja Afganistanin välillä, se tulee jäämään voimaan luultavasti seuraaviksi kymmeneksi vuode, vuodeksi. Meidän on käytettävä sitä täysimääräisesti, jotta voimme edelleen antaa tukea rauhalle, vakaudelle ja turvallisuudelle sekä kehitykselle, sosiaaliselle kestävyydelle tässä maassa tehtävä on erittäin vaikea. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön laatimiseen, myös poliittisen ryhmäni neuvonantajia sekä AFETin henkilökuntaa ja omia avustajieni. Kiitos paljon. Kiitoksia kovasti. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna. Kiitoksia kaikille. Sitten menemme eteenpäin esityslistalla. Seuraava kohta on edustaja Lopez Aguilarin mietintö assosiaatiosopimusunionin ja Monakon, Andorran ja San Marinon välillä. Ensimmäisenä puhuu esittelijä López Aguilar. Alcalde. hyvä. Proszę, zabranie głosu. Kiitos puhemies. Komission jäsen Mimitsa, minulle on kunnia puhua täysistunnossa Euroopan parlamentissa esittelijänä, kun Euroopan parlamentti tekee suosituksen sopimukseksi unionin ja Monakon Andorran ja San Marinon välillä. 2014 joulukuussa neuvosto antoi komissiolle tehtäväksi jäsenvaltioiden nimissä käydä neuvotteluja assosiaatiosopimuksesta näiden kolmen pikkuvaltion kanssa. Euroopan komissio oli osoittanut tahtoa 2012, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan parlamentti saa tilaisuuden käydä keskustelua suositusehdotuksesta josta parlamentti ottaa kantaa ennen, vielä ennen kauden päättymistä. Liittyen assosiaatiosopimukseen neuvottelut on vielä käynnissä, eikä se voi tulla edes voimaan ennen kuin parlamentti on antanut vihreää valoa. Eli tämä vahvistaa entisestään Euroopan parlamenttia, kun se sanoo viimeisen sanan kansainvälisen sopimukseen Euroopan unionin nimissä. Tässä on siis Monaco, Andorra ja San Marino ovat suvereeneja valtioita, joilla on hyvin mielenkiintoinen historia, jos ajatellaan itseä myös juristina. Omat erityispiirteensä siellä on, jotka on huomioitava, niitä on myös kunnioitettava, kun neuvotteluja käydään asuinsopimuksesta ja kun se sitten solmitaan. Mutta totta kai täytyy osoittaa, mitä mielenkiintoa tästä on, ei pelkästään näille valtioille – Ranskan, Italian, Espanjan rajoilla, vaan totta kai ajatellen mielenkiintoa EUlle. Ne ovat tärkeitä liittolaisia Euroopan unionin tulevaisuutta ajatellen, vaikka ovatkin pikkurikkisiä valtioita ja kooltaan pieniä ja myös väestöltään pieniä. Mutta julistuksen mukaan kahdeksan artiklan nojalla on hyvä, että harjoitetaan joustavuutta ja realismia, kun otetaan neljä vapautta muun muassa, huomioida oikeudelliset puitteet, kunnioittaa kuitenkin niitä erityispiirteitä ja erikoisuuksia ja valmiuksia, joita on näillä kolmella pikkuvaltiolla. Selvä on nimittäin, että kun ajatellaan neljää vapautta näiden pienten valtioiden lainsäädäntöön, niin siinä tarvitaan ajallisesti poikkeuksia, joita voidaan tarkistaa tietenkin tilanteen mukaan ja se, miten tilanne kehittyy kussakin kolmessa valtiossa. Näissä neuvotteluissa täytyy huomioida siis myös nämä puitteet. Ja totta kai täytyy miettiä näiden talousarviovalmiuksia niin, että saadaan aikaan konfliktiratkaisu. Mekanismi on kyse on siitä, että ei heistä tule jäseniä, vaan kyse on assosiaatiosopimusta ilman mitään liittymistä Euroopan unioniin asia on vähän erilainen. Mutta lopuksi on vielä on todettava yksi asia, joka on mielenkiintoinen. Verokysymykset olivat, eivät olleet mukana näissä sopimuksneuvotteluissa, mutta he ovat pyrkineet kuitenkin saman aikaan veroasioissa avoimuutta ja pyrkineet rahanpesua tai terrorismin rahoitusta estämään. Ja se on tärkeää, että nämä kolme valtiota jatkavat samaan suuntaan OECDn kanssa ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Ne ovat Euroopan neuvostokin jäseniä. He ovat myös korruptiovastaisessa ryhmässä mukana. se on tärkeää tunnustaa heidän ponnistelunsa. Ja totta kai täytyy miettiä myös, mikä merkitys on sillä, että korostetaan Espanjan, Ranskan ja Italian välisiä suhteita, koska ne ovat rajavaltioita, niin että vielä enemmän yhteistyötä kaikkien etujen hyväksi myös poliittisesti. Kolme asiaa ottaisin vielä esille. Andorran kohdalla on tunnustaa myös rahoitussääntelyn ponnistelut, erityisesti tupakka-alalla. Siitä on saatu unionin kanssa sopimus, mutta myös revaltioiden kanssa, kun ne Espa- varsinkin sitä halusi, on tunnustettava myös San Marinon kohdalla vaikeudet viedä jäsenvaltioihin alviperäisiä tuotteita. Ja sitten kun on kyse näistä pienistä väestöistäkin, ja totta kai ja se ovat kuitenkin, sielläkin on jopa vähemmistöjä, Monakossa varsinkin, eli tämä on erittäin tärkeää olla aktiivinen ja joustava älykkäällä tavalla, jotta neuvottelut päättyisivät menestyksellisesti. Kiitos puhemies. Okay. Uh, Kiitoksia kovasti. Ja nyt komission jäsen Mimitsa. Varapuheenjohtajan ulkopuolisen edustajan puolesta, olkaa hyvä. Association agreement with Andorra. Assosiaatiosopimus Monacon, Andoran ja San Marinon välillä on tilanteessa, että neuvottelut pyritään saamaan päätökseen kesäkuuhun mennessä. Ja sitten kaksi vuotta saattaa kulua vielä neuvoteltaessa suuresta määrästä EU-lainsäädäntöä, joka pitää hyväksyä komppaneiden puolelta. Kuten aivan oikein mietinnössä, arvon jäsen Lopes Agiarin mietinnössä sanotaan, meillä on hienot suhteet näihin kolmeen pieneen valtioon. Nämä kolme maata ovat ylpeitä historiastaan ja itsenäisyydestään. Kuitenkin meillä on paljon yhteistä. Kyse on samasta eurooppalaisesta perheestä ja on ainoastaan luonnollista, että pyritään vielä läheisempään kumppanuuteen näiden maiden kanssa. Arvostamme, että nämä maat haluavat täysin integroitua sisämarkkinoille. markkinoille. Candora ja San Marino ovat ponnistelleet merkittävästi viimeksi kuluneiden vuosien aikana, jotta voitaisiin hoitaa taloudelliset kysymykset, jotka liittyvät uusiin vaatimuksiin. Esimerkiksi on siirretty tai siirretään tiettyjä sisämarkkinasääntöjä nyt lainsäädäntöön siellä. Teidän suositusluonnostenne mukaisesti kannustamme kumppaneita edelleen hakemaan tukea jäsenvaltioilta – kun pyritään ottamaan aki omaksi. Tässä vaaditaan todella paljon hallinnollista kapasiteettia ja e jäsenvaltioiden tuki voi olla suureksi avuksi. On hienoa, että painotitte sitä suositusluonnoksissanne, että on tärkeää yllä pitää sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä ja kunnioittaa perusvapauksia – me olemme parlamentin kanssa aivan samaa mieltä. Unioni ei jousta sisämarkkinoiden perusperiaatteista. Tämä antaa meille myös suuntaa, kun neuvotellaan yhdistyneen kuningaskunnan tai Sveitsin kanssa. Näitä sääntöjä ja periaatteita on aina kunnioitettava, mutta näissä rajoissa on kuitenkin tiettyä sovittelun varaa, ottaen täysin huomioon erityistilanteet, joissa nämä pienikokoiset kumppanimme ovat. Tässä mielessä Euroopan parlamentin suositukset ovat erityisen tervetulleet ja oikea-aikaisia. Euroopan unioni haluaa kattavan sopimuksen ja täyden pääsyn Euroopan sisämarkkinoille. Näin siis katettaisiin neljä vapautta. Henkilöiden, pääoman, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus, samat markkinat, samat säännöt. Sellaista se ei ole olemassakaan kuin osittainen osallistuminen. Neljästä vapaudesta ei voi valita mieluisimpia, niitä voi erottaa toisistaan. Samasta syystä yhteisön tuomioistuimella tulisi olla yksi toimivalta siinä, että arvioidaan sopimuksen täytäntöönpanoa myös silloin, kun kiistakysymyksistä sovitaan. Komissio suojelee EUn sopimuksia. Siksi komissiolla pitäisi olla mahdollisuus valvoa sopimuksen täytäntöönpanoa kaikissa kysymyksissä mukaan lukien valtion tuet. Sopimusten mukaisesti ja parlamentin suositusten mukaan katsomme Monacon, Andoran ja San Marinon pyyntöjä saada siirtymä kausia esimerkiksi sijoittautumisvapauteen, kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen ja palveluiden vapaaseen tarjoamiseen. Tällaisten pyyntöjen pitäisi olla suhteellisia ja hyvin perusteltuja. Assosiaatiosopimus olisi eduksi kaikille ja yksi askel kohti yhtenäisempää eurooppalaista mannerta. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Hyvää iltapäivää kaikille. Ja sitten poliittisten ryhmisien puhuja kansanpuolueen nimissä edustaja Zofko, olkaa hyvä. Mikrofoni. Mikrofoni. Uh, right. Now it's working. <laughs> Sorry. Grazie, signor Presidente. Honorable Chair, dear colleague. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Oli ilo olla varjoesittelijä tässä mietinnössä. Haluaisin kiittää esittelijä Lopes Aguilaria työstä tämän asian eteen ja myös muita varjoesittelijöitä rakentavasta yhteistyöstä. Tärkeä elementti tässä mietinnössä on alueellinen yhteistyö näiden valtioiden kanssa ja sen heijastusvaikutukset. Me olemme ehdottaneet institutionaalisia puitteita, joiden avulla nämä kolme maata voisivat panna täytäntöön assosiaatiosopimusta tehokkaalla tavalla. On aivan varmaa, että Euroopan parlamentin pitää rohkaista näitä assosiaatiosopimuksia Andorra, Monacon ja San Marinon kanssa. Kaikkien näiden valtioiden ympärillä on EU-jäsenvaltioita ja niillä on myös samat kulttuuriset ja historialliset arvot EUn kanssa. Nämä valtiot ovat toteuttaneet tärkeitä uudistuksia ja linjanneet omaa lainsäädäntöään EU-lainsäädäntöä ennen kaikkea pankki- ja rahoitusalalla. Meidän pitäisi siksi kunnioittaa tätä kehitystä. Pitäisi nopeasti saada neuvottelut loppuun, luoda kattava sopimus, joka näin arvostaa näitä pitkäaikaisia suhteita näiden kolmen valtion kanssa. Kiitos. Tästä puolesta edustaja Benifei. Brando, olepa hyvä. Kiitos, lopettaa. Aguilarille Assosiaatiosopimus Monakon, Andorin ja San Marinon kanssa on merkittävä askel Euroopan yhdentymisessä. Ja nyt siinä on mukana nämä kolme maata, jotka ovat aina olleet osa Euroopan historiaa, mutta tähän mennessä oikeastaan unionin ulkopuolella. Tekstin kohentamiseksi ja myös yhteistyön ja vuoropuhelun parantamiseksi ja myös kiitos, että kävin sosiaalistipuolueen kanssa San Marinossa. Olen tehnyt joitakin Tarkistuksia, jotka myös hyväksyttiin, ovat tärkeitä liittyen tutkimukseen ja parlamentin ja kolmen isävaltion valtion parlamentin mukanaoloon. Neuvottelujen myötä voidaan saada investoissa ja infrastruktuurissa yhteistä etuajavia rakenteita, ajatellaan tutkimusta ja tieteellistä vaihtoa. Totta kai täytyy vielä, että säännöllisesti kuullaan Euroopan parlamenttia ja kansallisen parlamenttia neuvottelujen aikana on tärkeää, että näiden kolmen maan yhdentyminen menee eteenpäin mitä mahdollisimman nopeasti. Myös ajatellaan teemoja, joissa meillä voi olla kiistaakin tai omia toiveita. Tämän päivän maailmassa olemme yhä yhdentyneempiä Euroopassa ja näin olemme myös paljon vahvempia. Kiitos. Kiitos. Ja ECR-ryhmän edustaja Tanok, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, maantieteelliset kulttuurit kulttuuriset, yhteiskunnalliset linkit EUn ja näiden kolmen pienen valtion välillä ovat aivan selkeät. Yhteistyötä on jo näiden maiden ja EUn välillä. Kaikki kolme käyttää euroa valuuttanaan. Andorra ja San Marino ovat EUn tulliliitossa. Nämä kolme valtiota yhdessä omaavat noin 150 000 kansalaista, kolme kertaa pienempi kuin EUn pienin jäsenvaltio Malta tällä hetkellä. Siksi assosiaatiosopimus tunnustaa tämän tärkeän epätasapainon neuvottelijoiden koon osalta. Hienoa, että agalarin tekstissä sanotaan monta kertaa, että on otettava huomioon se, mikä hankaluus tällaisilla mikrovaltioilla on, kun solmitaan assosiaatiosopimuksia. Käytännön vaikeudet, jotka liittyvät kohtuuttomaan EUn lainsäädännön täytäntöönpanoon, ottaen huomioon, miten pieni on hallinto, henkilöstö ja myös kysymykset, jotka liittyvät vapaaseen liikkuvuuteen. Oma maani Brexit-neuvottelut käyvät kuumana ja ymmärrän, että sisämarkkinoilta ei voida erottaa neljää vapauttaa, kun yhdistyneen kuningaskunnan osalta kiinnostaa opt-out – se olisi hankalaa. Mutta tällaisen kolmen mikrovaltion osalta pysyvät poikkeudet voisivat olla ihan hyväksyttäviä. Varjoesittelijänä haluaisin esittelijää kiittää. Hän teki myönteisessä hengessä yhteistyötä tämän tekstin kanssa. Ja mielelläni huomenna äänestän tämän tekstin puolesta. Kiitos. Per il gruppo dei Verdi, onorevole Sole. Vihreiden puolesta edustaja Sole, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Andorra, San Marino y... Andorra, San Marino ovat kolme eurooppalaista valtiota omine poliittisine, sosioekonomisine ja historiallisine erityispiirteineen. Niillä on hyvät suhteet naapurivaltioihinsa, mutta Euroopan unioninakin meitä kiinnostaa olla hyvissä suhteissa ja tiiviimmissä suhteissa. Assosiaatiosopimus pelmättä on hyvä keino vahvistaa ja tiivistää näitä suhteita. On tärkeää, että neuvotteluissa, toivottavasti muuten saatetaan nopeasti päätökseen, julkinen mielipide kolmesta maasta, varsinkin eri aloista, jos siellä on vastahakoisuutta, tulevat kuuluiksi joka hetki, kun neuvotteluja käydään mahdollisimman avoimesti. No Andorrasta erityisesti on jo tunnustettu, mitä siellä on ponnisteltu, jotta voitaisiin taloudellista pohjaa muuttaa. Ja totta kai on kiireellisesti saada aikaan avoin verojärjestelmä, joka vastaa eurooppalaisia standardeja kansainvälisestikin. Ja siksi pitäisi Andorralle todeta, että olisi hyvä jatkaa uudistusten tiellä ja olla tiiviimmin yhteydessä Euroopan unionin. Ja nyt poliittisten ryhmien edustajat kuultiin ja muutama puheenvuoro vielä tämän jälkeen edustaja Fisa Santiago ole Hyvä minuutti. Eh, señor Ensinnäkin komission jäsen haluaisin kiittää esittelijä Juan Fernando López Aguilarista erinomaisesta työstä. Sopimus on erityisen tähdellinen, vaikkakin kyse on pikkuisista valtioista, ne ovat kuitenkin Euroopan unionin alueella. Ja siksi pidän erittäin tärkeänä, että ne voivat osallistua myös sisämarkkinoihin. Olen iloinen erityisesti Andorran kohdalla läheisyydestäkin ja kun itse olen ystävyysjärjestön puheenjohtaja Andorran ja Euroopan unionin välillä, ja minä olen todennut, että Andorra on tehnyt ponnisteluja, jotta voitaisiin eurooppalaisia kriteereitä paremmin noudattaa, huomioida myös veroparatiisin näkökohdat. Viime vuosina Andorra on todella tehnyt merkittävää työtä. Se, siitä on tullut hämärästä taloudesta merkittävä matkailu- ja pankkialue yhä avoimemmin. Kyse on mallivaltiosta Euroopassa, jossa on erittäin hyvät hyvinvointistandardit. Nämä kolme valtiota, jotka eivät voi kuulla sinällään Euroopan unioniin, mutta tämän sopimuksen myötä me voimme yhden, mistä saada aikaa mahdollisimman pitkälle. Kiitos edustaja Fissa. Sitten edustaja Assis, olkaa hyvä. Eh, hyvä puhemies. näissä kolmessa valtiossa on hyvin tärkeät tiivit suhteet naapurimaiden EU-jäsenvaltioiden kanssa. Meidän on uudistettava nyt puitteet suhteille EUn ja näiden maiden välillä. Totta kai meidän on otettava huomioon, että nämä maat ovat hyvin herkässä tilanteessa globalisaation suhteen, joten meidän pitää taata, että niiden taloudellinen sosiaalinen tilanne ei huonone. Pitää vahvistaa näiden valtioiden pääsyä sisämarkkinoille. Tietysti näiden valtioiden pitää myös ponnistella, jotta ne saavat lähennettyä lainsäädäntöään EU-lainsäädäntöön pankki- ja verotusasioissa. Tämä luo avoimuutta Eli assosiaatiosopimuksen pitäisi saada tukensa, tukea tällä tässä Euroopan parlamentissa, parlamentissa ja tuen myös parlamentin välistä dialogia näiden maiden kanssa. Keskustelun puheenjohtaja oli Etheridge ensimmäisenä. Thank you. So the three micro... Kiitos. Nämä kolme mikrovaltiota ovat seuraavana linjassa assosiaatiosopimuksen osalta – minä ajattelen tässä Pacmania, joka syö kaikenlaista kulkiessaan eteenpäin. Jos nämä maat uskovat saavansa jotain e- erityiskohtelua, niin toivoisin, että he kuulevat komission puheenvuoron. Ei mitään osall- osittaista osallistumista, vaan paljon sisämarkkinasääntöjä, joita on noudatettava. Vaikka on puhuttu myönnytyksistä ja väliaikaisista poikkeuksista, niin pohdinpa, miten pitkään ne kestävät. Ajattelen erityisesti näiden maiden pankkijärjestelmiä. Kuinka kauan niiden sallitaan jatkavan, kun nämä maat lähestyvät EUn sisämarkkinoita ja kaikkia sisämarkkinoihin liittyviä sääntöjä. Minun neuvoni näille hienoille mikrovaltioille olisi, olkaa tarkkana, Pakman on tulossa. Lähtekää karkuun. Honorevole Trem- Edustaja Tremossa, minuutti. Moltes gracias, señor presidente Kiitos. Tässä lyhyessä puheenvuorossa ensinnäkin kiittää esittelijää, varjoesittelijöitä ja Santiago Fisa varsinkin. Hän on tehnyt erinomaista työtä ja, ja kuitenkin olen pyrännyt alueelta läheltä Andorraa ja tiedän, että vuosisadan ajan se on kärsinyt ja nyt se on tehnyt valtavan muutoksen – ja voidaan vain suositella tätä assosiaatiosopimusta, josta huomenna toimitetaan äänestys. Ja kiitos kaikille jäsenille, jotka mainitsin heidän omistautumisestaan tälle työlle, että voidaan saada yhdentymistä hyvissä käytännöissä myös Andorrassa. Ja kuten kollega Jordi totesi, ole totesi, että Andorrassa on ponnisteltu sekä parlamentista väestön parissa, jotta voitaisiin lähentyä niitä hyviä käytäntöjä Euroopan unionissa on. Kovasti kiitoksia huomiseen. arvoisa Kiitos puhemies. Monaco, Andorra ja San Marino ovat kolme hyvin pientä valtiota, jotka ovat kuuluisia veroparatiiseina. Ne ovat alueita, joilla on hyvin monia isoja yrityksiä sekä miljonäärejä. Nyt kuitenkin teemme assosiaatiosopimuksen. Tämä on hyvin ongelmallista, jos nämä ovat, alueet ovat edelleen veroparatiiseja, jos kuitenkin nämä alueet ö, panevat täytäntöön avoimesti EU:n lainsäädännön mutta mietin vain, voiko Monakossa todellakin jokin saada tällaiset sovittelutuomioistuimet menemään läpi. Entä sitten naisten syrjintä? Entä esimerkiksi lastenhuoltajuuskysymykset ja tällaiset kysymykset? On, monia avoimia kysymyksiä olemassa. Joustavuuden nimissä me emme saa hyväksyä tällaisia tuomittavia käytäntöjä. Edustaja Faria viimeisenä, olkaa hyvä. Ehm, e Kiitos paljon, puhemies. Onnittelisin kollega Fissasia, hänen tekemästään työstä. Nämä kolme mikrovaltiota ja Euroopan unioni omaavat yhteiset haasteet historian ja kulttuurin. Kyse on eurooppalaisista maista ja kielistä. Ne ovat maita, joilla on ollut sopimuksia on kanssa jo pitkään. Esimerkiksi Andorralla on ollut 90-luvulta sopimus. Eurooppa-vaalit ovat valmisteilla. No paljon on tehty rahoitusalalla, pankkialalla – ja ajatellen korruptiota tai terrorismin rahoitusta, joten voisimme nähdä, että neuvottelut saadaan päätökseen parissa vuodessa. Meidän on todella edettävä tässä kysymyksessä, se on tärkeää Euroopan ja näiden maiden osalta. Kiitos. Kiitos edustaja Faria. Ja komission jäsen, olkaa hyvä. Voitte vastata, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Parlamentin jäsenet. Suosituksen hyväksyminen olisi kovin hyödyllinen ja osuisi oikean ajankohtaan. Kiitos parlamentin jäsenille puheenvuorosta, ehdotuksista ja kommenteista tänään ja myös AFET-valiokunnassa 21. päivä tammikuuta. Olen kovan kiitollinen parlamentin poliittisesta tuesta sille, että asuistusopimus mahdollisimman nopeasti neuvotteluosalta saataisiin päätökseen Monakon, Andorran ja San Marinon kanssa. Kiitos. Grazie. Komissario. Kiitos komission jäsen Mimitsa ja sitten seuraavaksi puheenvuoron saa vastausta varten esittelijä López Aguilar. Ole hyvä, Jose. Kiitokset tässä puheenvuorossa. Haluaisin todellakin kiittää hyvin vaikuttuneena hyvistä arvioista, jotka ovat hyvin painokkaita ja rakentavia kaikissa puheenvuoroissa eri parlamentin poliittisista ryhmistä. Se osoittaa, että Euroopan unionilla on yhteinen näkemys suhteessa kolmeen mikrovaltioon, jotka ovat kyllä osa eurooppalaisia arvoja, Euroopan historiaa, Euroopan karttaa. Tässä loppupuheenvuorossa voisi vielä todeta, että nyt on hyvä tilaisuus saada käyntiin poliittinen projekti Euroopan unionin ja kolmen pikkuvaltion välillä. niin että voimme vahvistaa tämän suosituksemme neuvottelujen jatkolle ja että voitaisiin kiinnittää huomiota siihen, että ne menestykselliset saatettaisiin päätökseen huomioiden erityispiirteet ja eri näkökohdat kussakin maassa. Toiseksi tämä on hyvä, hyvä pedagoginenkin tilaisuus. Kyse on demokratisista valtioista Jonkun verran ehkä on kuultu jotain kritiikkiä ja ne ovat helposti hoidettavissa kussakin jäsenvaltiossa, jos ajatellaan omia vero ominaisuuksia, mutta kyse on maasta, jotka ovat sitoutuneet demokratiaprosessissaan uusiutumaan. Ja totta kai Euroopan unionikin voi sitten olla tässä valistavassa roolissa ja kertoen, mitä hyötyä on sopimuksesta noiden valtioiden kanssa, kun ajat Euroopan yhdentymisprosessia ylipäätään, koska heille voidaan avata ovia jäseninä vaan assosiaatiokumppaneina vielä totta kai antaa tunnustusta myös ponnisteluista lähettää oikeudellisia järjestelmiään unionin suuntaan niin, että voitaisiin vielä saada päätökseen tämä sopimus. Ja toivon, että mitä nyt olen kuullut täällä, että se pian on jo todellisuutta. Kiitoksia kovasti kaikille. Kiitos edustaja Lopet Aguilar. Onnittelut tekemästäsi työstä. Äänestys toimitetaan huomenna. Onko esittelijä tullut paikalle? Esityslistan mukaan meillä on edustaja Lökkegordin mietintö, joka on tulossa pika pikaa saliin. Aiheena tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset. Puheenvuoron saa esittelijä. Prego. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Tämä johtuu vain siitä, että Lontossakin tapahtuu tällä hetkellä jotakin. Puhun lyhyesti. hyvä komission jäsen, hyvät varjoesittelijät, hyvät kollegat, tämä on tärkeä hetki meille kaikille. Noin 18 miljoonaa Euroopan kansalaista odottaa tällaista lainsäädäntöä, joka edistää tuotteiden ja palveluiden esteettömyyttä. Näin rajoitteista huolimatta saa esimerkiksi käy, pystyy käyttämään tietokonetta tai televisiota ja voi käyttää näitä välineitä niin kuin kuka tahansa muu kuluttaja hätätilanteessa pystyy soittamaan äh, hätäpuhelun, voi löytää digitaalisesti matkustusajat tai pystyy nostamaan käteistä. Näitä monet ihmiset pitävät hyvin itsestään selvinä asioina, mutta ne, nämä palvelut ja pal- tavarat eivät ole välttämättä saavutella ra- rajoitteisille henkilöille. Tämä siis vahvistaa vain ne oikeudet, joita on olemassa vammaisyleissopimuksen, YK vammaisyleissopimuksen perusteella. Olen henkilökohtaisesti hyvin ylpeä tästä lopputuloksesta. Neuvottelut ovat olleet vaikeat, mutta olen hyvin ylpeä lopputuloksesta. Nyt konkreettisesti tapahtuu se, että 112 ähm, numero on esteetön. Raha-automaatin automaatit tulevat olla esteettömiä metroissa, busseissa ja äh, raitiovaunuissa pitää ottaa esteettömyys huomioon. Parlamentti on saanut otettua mukaan myös julkiset hankinnat. Olemme ottaneet huomioon myös erittäin Pienet yritykset, olemme lisänneet tiettyjä poikkeuksia, toimi, otamme huomioon toiminnallisuuden. Yritysten pitäisi voida määritellä omat tekniset eritelmänsä, meidän ei pitäisi sitä määritellä, mutta onko kaikki sitten täydellistä? No ei, kaikissa neuvotteluissa tarvitaan kompromisseja. Tiedän, että jotkut ovat hyvin pettyneitä siihen, että rakennuksia ei ole otettu mukaan. Tiedän, että, että jotkut toivovat vielä enemmän olen kuitenkin tietoinen siitä, että meidän on tehtävä kompromisseja. En halua menettää tätä kompromissia, jonka olemme saaneet aikaiseksi, vain jotta saisimme kaiken mukaan. Odotan siis innolla komission edistysaskeleita tulevana vuosina. Olemme itse tehneet tässä yhden edistyksen ehdotuksen. Edustaja Kossa, puolitoista minuuttia työllisyysvaliokunnan puolesta, olkaa hyvä. hosszú út vezetett idáig. 2009 ben Kiitos. Vuonna 2009 olin ensimmäinen Euroopan parlamentin kuuro jäsen vuonna 2011 vammaisten liikkuvuuteen liittyvä paketti hyväksyttiin ja vammaistrategia myös vuoteen 2020. Tässä lausunnossani olen pyytänyt komissiota toteuttamaan sellaisia toimia, jotka auttavat vammaisia. Olen painottanut sitä, että esteettömyys on tärkeä vaatimus Euroopan unionin tasolla. Ja siksi tarvitaan tietyt puitteet. Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana meillä ei valitettavasti ollut mahdollisuuksia saada lainsäädäntöehdotuksia, mutta sitten kun komission ehdotus on tehty, me olemme tehneet kolme vuotta työtä ja voidaan olettaa, että teksti on hyvässä tasapainossa. Se ottaa huomioon vammaisten osallistamisen, mutta ottaa huomioon myös liikemaailman tarpeet. Tämän lainsäädäntökauden loppu lähestyy ja siksi meidän piti tehdä työtä hyvin nopeasti. Olen ylpeä tästä aikaansaannoksesta ja haluaisin kaikkien vammaisten nimissä sanoa suuret kiitokset – toivon, että jatketaan tällä tiellä tulevaisuudella. Se, mitä ei saatu aikaan tänään, saadaan tulevaisuudessa aikaiseksi, kunhan teemme tulevaisuudessa yhteistyötä. Haluaisin myöskin esittelijää kiittää hänen sitoumuksistaan. Näin saatiin hyvä teksti aikaiseksi, jonka puolesta mielen äänestä. Kiitoksia edustaja Koosa.